Okay, um... No niin, hyvät äh, ystävät. Kahvi tulee tässä myöskin pikkuhiljaa. Kahvin jakelu, joten tämä hieman monimutkaista asioita, mutta katsotaan nyt kuitenkin, voimmeko hoitaa asiat silti. Tehdäänkö äänestys? Äänestys on nyt alkanut. Tiedän, että on yksi sosiaalisesti ilman korttia. Sitä nyt etsitään Afkosta. äänestys, koe alkaa. too many uh, greens. Green. Okay, hang on. We've got an X. No, no it's no, gone no. now, right. Okay. Mitä, häipyykö hän jonnekin? Hyvä. 39 korttia koneeseen, vain 37 on painanut nappulaa. 38. Jean-Paul tässä yrittää painaa nappulaa. Nyt on yksi liikaa Aldesta. Voin kertoa Aldelle, että ääne, puheenjohtajakin äänestää tämä vain tiedoksi, joten joku muu sitten Aldelainen voisi ottaa korttinsa pois koneesta. Yksi Alden varajäsenestä joutuu nyt ottamaan korttinsa pois ja olemaan äänestämättä. Olen tästä nyt pahoillani. Actually, I suppose, actually thinking about it, no, let's leave it like that, that's easiest. Um, tehdään näin tämä kaikkein helpointa. No niin, ensimmäinen äänestys siinä tapauksessa. No, ensin puheenjohtaja ottaa kahvia. Oui, oui, tout à fait. Euh... On juste avant le vote ou... Okay, can we, can you, can you, can you clear the vote? Okay, let's, let's try and make... No niin, yritetäänpä aloittaa FTTstä, finanssitransaktioverosta. No niin, ensimmäinen äänestys koskee Anni Podimaatan mietintöä Tarkistukset 26 ja 27 yhtenä ryppänään ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa on viitteet yhdestä neljään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa on kappaleeseen D tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jo, jo alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatonsa on kappale F, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatonsa kappale G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Tarkistus 9. Eikon hetkinen. Se onkin rauennut, pyydän anteeksi. Se raukesi, koska jo yksi toinen jäi hyväksymättä alkuperäinen teksti, johon kappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäisestä tekstistä ei näin ollen äänestä. Alkuperäinen teksti johdantokappale M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johtokappale N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johtokappale U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kolme ovat rauenneet, koska tämä johtui muista tarkistuksista. Tarkistus 11 on hyväksytty, tästä me johtuu, joten 23kin raukeaa. 24 on niin ikään rauennut. 25 sitten. Tarkistuksen 25 on tehty suullinen tarkistus. Esittelijä ja tekstinlaatiot tämän laatineet. Vastustaako kukaan tätä suurista tarkistusta? Ei, joten suullisella tarkistuksella tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko nyt äänestää tekstistä näin muutettuna kokonaisuudessaan koneellisesti. Äänestys alkaa itse tekstistä näin muutettuna. Right, two, yeah, two more to vote if you're voting, one more to vote if you're voting. Pari on vielä äänestämättä, joten äänestäkää nyt, jos aiotte äänestää. Robertokin löytänyt korttiinsa. Onnittelut. 32 puolesta, q 1 tyhjä ja 6 vasta ääntä. Kiitoksia tästä äänestyksestä. Okay. Uh, one question, one question, sorry. Okay, are we ready to go? Olemmeko nyt valmiita siirtymään eteenpäin? Teodoro Stolojanin mietintö, joka koskee fiskaalisohjelmaa. Ensinnäkin budjettivaliokunnan tarkistus kaksi puolesta. Kiitos, vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti kolmannen puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ei kun kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 suullisella tarkistuksella, joka toivottavasti sopii kaikille. Kukaan ei vastusta. Hyvä. Tarkistus 41 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 on rauennut, 45 niin ikään. Sitten budjettivaliokunnan 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 on vedetty pois. Budjetti 13 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi DD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 on vedetty pois. 63, siinä on suullinen tarkistus. Sopiiko se kaikille? Hyvä. 63 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 suullisella tarkistuksella. Sopiiko se kaikille? Kukaan ei vastusta, joten 67 tällä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 raukeaa, koska sen on nyt suullisen tarkistuksen vaikutuksen alla. Budjetti 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten siirrymme nyt tarkistuksen 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, hylätty, korjaa. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 on vedetty, on vedetty pois. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestys koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Everybody's voted. Votes. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta. Ei vastaania. Yksi tyhjä ääni. Sitten koko lainsäädäntöpäätösohjelma esitys koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestäkää nyt ihmeessä. Useampi jäsen on vielä jättänyt äänestämättä, joten painakaa nyt sitä nappulaa. Kolme, kaksi, vielä yksi ääni. Joku ei ole vielä äänestänyt, mutta äänestys päättyy joka tapauksessa. 40 puolesta ei vasta ääniä, yksi tyhjä ääni. No, nyt voidaan osoittaa suosiota tämän johdosta. Esittelijä on ilmoittanut, että hän haluaisi pyytää mandaattia mahdolliselle ensimmäisen käsittelyn sopimukselle. Theodor, haluatko sinä sanoa jotakin vai? Ei, haluan vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kollegoja, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Olen hyvin paljon ö, kiitollinen myös neuvonantajillemme. So, uh, the intention... Kiitos paljon. Tarkoituksena on mennä neuvotteluihin ja katsoa, syntyisikö sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Normaali menettely on, että neuvotteluryhmässä on puheenjohtaja, tässä tapauksessa todennäköisesti varapuheenjohtaja, joka on sattumasi myöskin esittelijä. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat yleensä mukana. Mandaatista äänestetään tänään Ekon valiokunnan kokouksessa. Mikäli ei ole vastalauseita, että mikäli on vastalauseita, voitte ilmaista ne nyt. Mikäli kukaan ei vastusta, me etenemme näin. Etenemme ilman äänestystä, koska kukaan ei ole vastustanut, joten asiasta on sovittu ja ryhdymme neuvottelemaan tämän pohjalta. Trilogiin tuskin päästään ennen helmikuuta, koska neuvosto ei ole vielä päässyt näin pitkälle työssään. Kiitos paljon. Sitten siirrymme eteenpäin. Mikä se seuraava asia olikaan? We're now moving on to the... Siirrymme tähän ESM-pakettiin. Lähdemme Tysonin mietinnöstä ja siirrymme Giegoldin mietintöön. Ensin Jean-Paul on pyytänyt puheenvuoron. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, meidän täytyy antaa mielipiteemme kahdesta hyvin tärkeästä tekstistä. Niiden oikeudellinen status ei ole sama, siihen liittyy tiettyä epävarmuutta. Tänään neuvoston kanta ei ole kovinkaan selkeä ja tästä syystä ryhmäni nimissä pyydän, että että näiden kahden mietinnön äänestystä lykättäisiin teknisistä syistä. Ensimmäinen tekninen syy on se, että me liikumme sellaisessa ympäristössä, jossa jäsenvaltiot eivät ole asioita riittävästi määritelleet ja me tiedämme, että jäsenmaat ovat poliittisesti ja teknisesti asioista eri mieltä ja täten olisi hyvä, että parlamentilla olisi hieman selkeämpi kuva näistä yleisistä viivoista, linjoista. Ja toiseksi ensi viikolla ECOFIN kokoontuu ja sieltä saattaa tulla jotakin aivan uutta tähän keskusteluun. Ja tästä syystä minun mielestäni olisi aivan oikein, jos me haluamme pitää kiinni siitä, että me teemme johdonmukaista äh, hyvää työtä, niin muutamalla viikolla tulisi lykätä äänestystä näistä kahdesta mietinnöstä. Heti alusta lähtien me hyväksyimme sen, että tässä asiassa edetään nopeasti, koska tuolloin perspektiivit olivat vain sellaiset. Meille sanottiin, että ensimmäinen tammikuuta 2013 tekstien tulisi olla valmiita, mutta nyt on käynyt selväksi, että tästä ei voida pitää kiinni. Ja näissä olosuhteissa olisi sopivaa, että parlamentti ei nyt etene nopeammin kuin neuvosto, jotta parlamentti on asioiden tasalla ja näistä syistä pyytäisin todellakin, että äänestystä näistä kahdesta mietinnöstä lyökkäättäisiin ja haluaisin painottaa sitä erinomaista työtä, jota molemmat esittelijät ovat tehneet hakiessaan ratkaisuja ja saadakseen enemmistön asian taakse, mutta minun mielestäni näyttää siltä, että meidän täytyy vielä hieman hioa tämän asian käsittelyä. Tästä syystä pyydän tätä lykkäystä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Me keskustelimme useaan otteeseen tästä vauhdista, jolla meidät pakotettiin asia hoitamaan. Eli ehdottaisin, että nyt äänestämme heti siitä, äh, lykkäämmekö me tätä. Eli nyt äänestämme lykkäämisestä. Eli jos äänestätte kyllä, olette sitä mieltä, että haluatte lykätä, ja jos äänestätte ei, niin tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme äänestykseen. Eli tässä nyt äänestetään siitä, haluammeko me lykätä vaiko emme. Ja äänestetään koneäänestyksellä. Niin selvyyden nimissä kyllä tarkoittaa lykkäämistä, ei tarvi, tarkoittaa äänestämistä. Äänestys alkaa. Right, one more to vote. Vielä yhden pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 14 puolesta, lykkäyksen puolesta ja 27 vastaan. Eli me jatkamme eteenpäin ja ryhdymme äänestämään. Kiitokset kaikille. Eli nyt äänestämme Taisenin mietinnöstä. Vielä yksi ilmoitusluontoinen asia. Sopimus kompromisseista oli se, että me äänestäisimme vain kompromisseista ja kaikki muut tarkistukset, niistä ei äänestettäisi. Ja tältä pohjalta näyttäisi siltä, että on aika epäoikeudenmukaista ottaa vastaan myöhään jätettyjä suullisia tarkistuksia, koska silloin syntyy ennakkotapaus tällaisten suhteen menettelyn. Eli jos suullinen esitys ei ole osa sovittua pakettia, niin silloin siitä ei äänestetä enkä ota sellaista vastaan. Pahoittelen tätä, mutta minun mielestäni ei olisi kovinkaan demokraattista, jos sallisimme tällaiset myöhäiset suulliset tarkistukset ja sitten sysäisimme syrjään esimerkiksi 150 muunlaista tarkistusta. Ja jos epäröintiä syntyy, niin sitten käännyn esittelijän suuntaan ja kysyn äh, häneltä sitä, että kuuluuko tämä pakettiin. Niin tuollahan Sven ja Marian ovatkin. Eli ensin tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, I finally found it on... Vihdoinkin löysin sen sivulta 12. Kompromissi E. Niin nyt tarvitsen hieman täsmennystä tästä suullisesta tarkistuksesta. Gianni Pitella. Marian, onko tämä osa pakettia? Yeah. Okay. So that oral amendment. Eli tämä suullinen tarkistus, siitä on sovittu esittelijän ja varjoesittelyiden kanssa. Odottakapas hetki. On toinenkin suullinen tarkistus Pitelältä. Kuuluuko sekin pakettiin? Marian, voitko hieman valottaa? Se ei ollut osa pakettia. Se oli viime hetken pyyntö Äh, se on vedetty pois. Onko ensimmäinen vielä paketissa? So, okay. Kyllä. Eli ensimmäinen suullinen tarkistus kuuluu pakettiin, toinen ei ole enää mukana. Pyydän anteeksi, tämä on hieman sekavaa. Eli ensimmäinen suullinen tarkistus on osa pakettia ja siitä äänestetään. Ja toinen, tiedän, että siinä ei ole suuresta asiasta kysymys, mutta se on vedetty pois. Ensimmäinen, sillä lisätään sanat, että äh, varmistetaan valvonnan johdonmukaisuus ja toisessa sitten äh, muutetaan vain vastuita tehtävissä, mutta äh, meidän täytyy pitää säännöistä kiinni, vaikka tässä nyt ei suuresta muutoksesta ole kysymys. Eli osa yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa suullisine muutoksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten osa kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten neljäs osa puolesta. You, you with me on part four? Oletteko te nyt mukana tässä osassa neljä? Marianne, I think we need a signal from you. Marianne, me tarvitsemme sinulta hieman osviittaa. Onko tämä esittelijän listassa? Minus for your amendment, but of course in favor. Suurista tarkistusta en kannata, mutta osa neljä kyllä, koska se on osa pakettia. Eli osa neljä puolesta äänet. The, the, the situation is that tilanne on se, että ne, joilla on miinusmerkki esittelijän äänestyslistalla, niin se on suullisen esi- e, tarkistukseen, mutta hän puoltaa osaa neljä, joka on osa pakettia. Eli nyt puolesta äänet osaan neljä vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten viides osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F. Voisin täsmentää, että kyse on siitä, ettenkö osaisi lukea äänestyslistaa, mutta minun listallani ei ole tällaista osaa ylipäänsä. Ei täällä ole tällaista osaa. Ah euh, no täytyy kuitenkin ihmisten tietää, mistä ihminen äänestää, eikö niin? Joo, parce okay. on trouve pas, mais okay. ce n'est pas. Ol, ei, ei, minä olen ehkä tyhmä. En ole tyhmä, ei nyt ole kyse siitä, vaan minä en vain löydä sitä. Minulle on kerrottu, mutta olisi kiva, jos minulle aikaisemmin kerrottaisiin, että minulla on sellainen lista, jota muilla ei ole. Siis ilmeisesti meillä nyt oli... Yeah, I just wish you would say on the list. And okay, but I think everybody is happy. No niin, Kaikille varmaankin sopii se, että kompromissi jaettiin siis viiteen osaan sen sijaan, että se olisi ollut yhdessä osassa. Kaikista äänestettiin ja kaikki menivät läpi. Marian. Uh, Madam Chair. Puheenjohtaja, äänestyslistassa tämä... Ö, uh, kappale jaettiin viiteen osaan johtuen suullista tarkistuksesta. Me hyväksymme yhden suullisen tar- tarkistuksen, se oli osa pakettia, ja tämä toinen on vedetty pois. Sosiaalidemokraatit ovat vetäneet sen pois nyt kun äänestimme, ja tämä tarkoittaa, että tätä jakoa ei enää tarvittu, joten mikään ei muuttunut ja me äänestimme ihan oikein. Sorry, I just want to say one thing. Anteeksi, haluaisin sanoa vain yhden asian. Kun te sanoitte osat 1, 2, 3, 4, emmekä löydä osia 1, 2, 3, 4, 5 äänestyslista. Tätä tarkoittaa sitä, että kukaan ei tiedä, mistä he äänestävät. Anteeksi vain, mutta tämä on tosi asia. Näin se nyt vain on. Sain juuri sähköpostia, sanotaan, että osa 1 on tämä, osa 2 on 2, mutta ei. Filip, kukaan ei kertonut minulle, että minulla oli sellainen paperi, jota teillä ei ollut. Jos olisitte pyytänyt puheenvuoro aikaisemmin, nyt tämä on käsitetty loppuun. Ja nyt ymmärsimme, että itse asiassa kompromissi F, siellä on hyväksytty suullinen tarkistus, joka on osa pakettia, ei tarvitse jakaa selkeyden nimissä. Nyt äänestämme uudestaan kompromissi Fstä kompromissi eestä, mukaan lukien sanat, joissa puhutaan, että valvonta on johdonmukaista yhteisessä valvontamekanismissa, eli selvyyden nimissä kompromissi e puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi F. Tämä on yhtenä pakettina kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta sama sivu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I Odottakaapas hieman. Tässä etsin sitä siis kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi SA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U ja minulla lukee, että kompromissi U olisi kuudessa osassa. Kuinka monta osaa teillä siellä salin puolella on? Marian. Mar- okay, Mar- Chair, uh, you... Puheenjohtaja, tämä on jälleen jaettu useampaan osaan, koska meillä on suullinen tarkistus, joka ei ole osa mm, varjoesittelijöiden sopimusta. Joten voisimme äänestää sen yhtenä. Pyydän anteeksi Aldelta. Suulliset tarkistukset ovat ihan hyviä, mutta koska me emme niitä enää ota tässä vaiheessa vastaan, niin niistä ei voida äänestää. Eli kompromissi U yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin V jossakin. No niin, löysin sen sivulta 40 minun versiossani. Kompromissi, kompromissi V, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme kompromissiin AA ja AB. Ne on yhdistetty, eli kompromissi AA plus AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi mm, johdanto-osan kappale kappaleen. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 ja 62. Näistä äänestään vain, jos muut hyväksyttiin, eli niitä ei hyväksytty. Raukeako? 62 raukeako sekin? Raukeako, raukeako 62kin? Raukeaa. No voimme me sitä äänestää puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Eli joko se hylättiin tai se raukesi. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ilmeisesti tähän d pätee sama, eli 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AS puolesta vastaan tyhjää hyvä. AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AW puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullinen tarkistus osa pakettia liittyen johdantosan kappaleeseen 23a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus osana kompromissipakettia liittyen johdantosakappaleeseen 28a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B, 2V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. BX puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. BY puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. BZ puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. CA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. CB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, CG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, CH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, CI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä on. Sitten äänestämme koneäänestyksenä tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Neljäkymmentäseitsemän annettua ääntä, 32 puolesta, 11 vastaan ja neljä tyhjää. Nyt äänestämme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 Ääni puuttuu nyt, äänestys päättyy. 31 puolesta, 11 vastaan ja 4 tyhjää. Kiitoksia oikein paljon. Koskapa tämä on paketti, käsittelemme tätä sitten, kun olemme äänestäneet Gigoldin mietinnöstä, teemme tämän yhdessä. Hyvä on. Voimme nyt kyllä antaa suosionosoitukset erittäin hyvää työtä. We will now proceed with the... Hyvä on. Nyt menemme Giegoldin mietintöön, joka koskee EKP-asetuksen muuttamista. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mitäs noille tuossa välissä tapahtuu? Te ette pysäyttäneet minua. No, meidän pitääkin ehkä palata tarkistuksen 187. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään kompromissi Iistä vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi LA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi NA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissiin O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi OA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta. Tarkistus 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus, tarkistuksen 265, mutta se on osa kompromissia. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi SA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi SB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 ja 76 on vedetty pois, joten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjä. Voisimme katsoa tämän nyt uudelleen, en nähnyt. 80 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 ja 84 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, sanoin väärin. 83 ja 85 yhdessä. 83 ja 85, siitä juuri äänestimme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 84 puolesta vastaan. Ai, se raukeakin. Eikö? Se raukeaa ja sitten Afkokin raukeaa. Ei, 83 ja 85, ne me hyväksyimme. No kyllähän meidän sitten täytyy äänestää tarkistusta 84. Te olitte vähän liian nopea tässä. 84. Äänestetään nyt siitä. No niin. Tässä sanotaan että jos 83 ja 85 hyväksytään, niin muut raukeavat, eli 84 raukeaa. Ja AFKO 1 myös. Tarkistus 86 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 87 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty. 88 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 91 ja muut 90 muut, ja muut identtiset 91, 92, 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaanpa tämä, koska tämä nyt oli vähän epäselvää. Ilmeisesti tässä nyt on jonkinlaista mielipiteen muutosta tapahtumassa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty ihan selvästi nyt. No niin, täällä on vähän sekaannusta. Sitten menemme tarkistuksen 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90. Niin, olkaa hyvä. Aivan lyhyt ilmoitusasia vain. Kansanpuolueen äänestyslistassa kohdassa yksi on plussa, sen pitäisi olla miinus. Okay, right. Confusion over, okay. No niin, sekaannus on päättänyt. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää ylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 2 raukeaa. Niin, äh, Afko 2 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, palataanpas nyt. Ei, mikään ei raukea, koska mitään ei ole hyväksytty. No palataanpa nyt takaisin ja tarkistetaan tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Minä sanoin hyväksytty ja sitten te sanoitte ei. No se on kuitenkin hyväksytty ja AFKO 2 sitten raukea. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. mutta en tiedä mitä tapahtui tarkistuksella 93, se hylättiin. No, 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AFKO 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loput raukeavat. Ja seuraavaksi äänestämme tarkistuksessa 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loput tästä raukeavat, joten menemme sitten tarkistukseen neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistusta seitsemän puolesta niin 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 raukesi, jos sitä ihmettelette. 110 ja 111 ja AFKO 5, jotka ovat identtisiä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan Voimmeko tarkistaa tämän 106 koneäänestyksenä? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 vastaan 2. Ei äh, vastaan 18. 112 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän 112 koneäänestyksenä? Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 24 puolesta 19 vastaan. Afko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loput tästä Eurotosan kappaleesta 5 raukeavat. 122 ja 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 on vedetty pois. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loput raukeavat paitsi tarkistus 135, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 130 myös pitää äänestää 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loput, jolloin tuossa on kappalista kahdeksan raukeaa sitten 8, 143 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loput sitten tuosta kohdasta raukeavat. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 151 ja 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 150 raukea 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjetti G4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 156 ja 158 raukeavat. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 on vedetty pois. Ja 159 raukeaa, 161 ei, 161 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna koneäänestyksenä. Kaksi vielä, kaksi ääntä vielä, äänestys päättyy. Äänestys päättyy 33 puolesta, 7 vastaan, 3 tyhjää. Ja sitten meillä on äänestettävää lainsäädäntöpäätöslauselmasta budjetti 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta näin muutettuna. Kaksi ääntä puuttuu vielä, yksi ääni puuttuu vielä. Jos haluatte äänestää, äänestys päättyy. 34 puolesta, 7 vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut! I recommend you to say this Okay, I will now give the floor. Anna nyt puheenvuoron esittelijälle tai esittelijöille. Marian ensin. Dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän puhua aivan lyhyesti vain. Haluaisin oikeastaan todeta, että mietintö sai tukea jäsenten suurelta enemmistöltä. Sven sai tosin enemmän puoltoääniä kuin minä, joten onnittelut Svenille. Kaikkein tärkeintä on se, että me teemme tässä yhteistyötä. Olemme onnistuneet varmistamaan erittäin rakentavan väestymistavan eurooppalaiseen pankkivalvontaan. Olemme samalla mahdollistaneet sen, että saadaan aikaan tulevaisuus eurooppalaista valvontaa, joka mahdollistaa sen, että kun pankki joutuu vaikeuksiin, se voi saada tukea, se voi saada pääomaa tukirahastosta – ja tämä on nähdäkseni kahtalainen menestys. Olemme onnistuneet varmistamaan sen, että valvojan rooli on äärimmäisen vahva, valvonta on kunnossa. Ja tuo merkittävä saavutus johtuu siitä, että kumpikin esittelijä heti alusta pitäen totesi, että muidenkin kuin euroalueen maiden pitäisi päästä mahdollisuuksien mukaan mukaan tasavertaisessa asemassa. Tämä on osa meidän tavoitettamme ja olemme ankarasti tehneet työtä tämän puolesta neuvotellessamme neuvoston kanssa. Me toimimme erittäin tiukoissa aikapaineissa. Asitimme itsellemme tavoitteen, että emme hidastaisi prosessia millään tavalla, ja tässä onnistuttiin. Tämähän piti saada loppuun vuoden loppuun mennessä. Neuvosto haluaa, että tämä lainsäädäntö myöskin menee lävitse määräajassa, ja me pidimme kiinni omasta osuudestamme tätä sopimusta. Tämä on erittäin merkittävä. Euroopan parlamentin täytyy, to- täytyy toimia, toimia tehokkaasti ja nopeasti näissä asioissa. Toiseksi yhteistyö oli erinomaista. Joskus parlamentissa on vaikea toimia esittelijöiden kanssa. Tällä kertaa, tällä kertaa yhteistyö toimii aivan erinomaisella tavalla heti alusta pitäen. Aivan loistavaa yhteistyötä esiintyi. Tietystikin edessä oli monia kiperiä asioita ja joskus jouduttiin hieman neuvottelemaan ja käymään pienet, pienimuotoista kaupankäyntiä, mutta esittelijänä haluaisin kaiken kaikkiaan kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä. Olemme eristäneet Euroopan asioita, ottaneet suuren aimoaskelen eteenpäin kohti parempaa luottamuksen luomista, mitä pankkeihin tulee. Pankit ovat Euroopan talouden kannalta erittäin tärkeä, eli pankin kautta tuodaan happea koko tälle järjestelmälle. Sven sitten. Who... Ensinnäkin kiitoksia kaikille, jotka osallistui tähän työhön viime viikkojen aikana. Ensinnäkin tietysti haluan kiittää Marian Tysonia, mutta myös kaikkia varjoesittelijöitä kovasta työstä tämän asiakirjan parissa. Saimme aikaan laajan enemmistön, jos huomioimme kuinka kiistanalainen tämä aihe oli viime kuukausien aikana. Ei voida yliarvioida parlamentin kykyä lyhyessä ajassa päästä yhteisymmärrykseen vaikeasta asiasta, joka on tarpeen, jotta päästään ulos eurokriisistä. Ja se on myös annut uutta pohjaa demokratialle eurokriisissä, koska tämä tarkoittaa, että parlamentti voi nyt neuvotella neuvoston kanssa niistä parannuksista, joista me päätimme kansan edustajana, eikä meidän tarvitse vain hyväksyä sitä, mitä neuvostosta meille annetaan. Tätä äänestäjät meiltä odottavat. Eli kun menemme nyt neuvotteluihin neuvoston kanssa, se tarkoittaa, että mm, voitamme uudelleen takaisin demokratian aikoina, jolloin täytyy kiirehtiä. Ei tämä tarkoita, että meidän täytyy odottaa pidempään päätöksentekoa, koska suvereenisuuden tai päätösvallan saaminen tässä tarkoittaa, että saamme myös enemmän valvontaa ja tämä ottaa paremmin mukaan euroalueen valtiot ja valtiot, jotka eivät vielä ole euroalueessa tähän pankkiunioon. Se antaa myös viestin siitä, että tarvitaan vahva pankkivalvoja Mm, mutta tässä kunnioitetaan myös erilaisia liiketoimintamalleja ja erilaisia taloudellisia tilanteita eri jäsenvaltioissa. Ja tässä todellakin myös ähm, ähm, ositetaan, että tarvitaan demokraattista vastuuta ja valvontaa, esimerkiksi nämä uudet tutkimusoikeudet, joita vaadimme. Ja meillä on myös vetoomuslautakunta ja äh, sidosryhmiä on kuultava, niillä on oikeus tulla kuulluksi. Ja mm, tämä uusi pankkivalvoja ja nämä opt-in valtiot, niin niiden on kuitenkin yhteiset markkinat ja yhteiset säännöt. Siksipä mm, täällä on paljon tarjottavaa neuvostolle ja myöskin euroalueen vakaudella ja siksipä tällä äänestyksellä meidän tulisi nyt saada selkeä mandaatti neuvotteluille neuvoston kanssa ja voit olla varma, että olemme osallistavia tässä neuvottelussa, jotta saisimme mukaan kaiken mahdollisen. Kiitos varjoesittelijöiden. Tämä työ ei ollut helppoa, mutta saimme mm, kuitenkin parhaan mahdollisen lopputuloksen ja tämä sopimus pankkivalvontaa viranomaisesti riippuu nyt myös Marian Taisenin mietinnöstä, EKP-mietinnöstä. Demokratiaa täytyy olla kummallakin puolella, eikä vain yhdellä puolella, ja neuvoston täytyisi tietää tämä, ja kolmikanta neuvottelujen päivät on jo määritelty ja neuvoston pitäisi nyt päästä yhteisymmärrykseen 4. joulukuuta. Heidän on saatava ö, talonsa järjestykseen. Marian vielä. Position, uh... Voisin vaan vahvistaa oman kantani. Minäkin haluaisin nyt mandaatin, jotta voisin kolmikantani ottelussa neuvotella meidän toimilemme puolesta. Kiittäisin myöskin teitä, puheenjohtaja, koska tämän prosessin alkuvaiheessa – päätitte, että nämä kaikki nämä kaksi asiaa yhdistän yhdeksi paketiksi. Siis tämä tarkoitti sitä, että voimme käsitellä tätä rinta rinnan ikään kuin kaikki olisi yhteispäätösmenettelyn alaisuudessa. Muuttu toimielimet suostuivat tähän. Tämä on erittäin tärkeää se demokratian kannalta. Kiitos tästä paljon. These two. Voin vahvistaa, että näitä kahta tullaan käsittelemään yhtenäisenä pakettina, niin kuin Sixpackinkin yhteydessä tehtiin. Udo, haluatko sinä sanoa vielä jotain? No. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että se, mitä nämä esittelijät äh, tässä meille antoivat äänestettäväksi, sai nyt aivan selvän lopputuloksen. Um, Monet meistä ovat sitä mieltä, että tämä ei ole vielä täysin kypsä ja monet eivät ole sitä mieltä, että tämä on ehkä paras lopputulos, mutta tämä on aivan selvä demokraattinen tulos tältä valiokunnalta. Ja kummatkin esittelijät ovat oikeassa, kun he sanovat, että tässä nyt voitetaan takaisin demokraattista kulttuuria ja parlamentista tulee toimintakykyinen näissä asioissa. Me emme aiheuttaneet tätä aikapainetta, vaan muut sen aiheuttivat ja parlamentin on kyllä tässä nyt vähän korotettava ääntään. Jos on asiakirja, joka kuuluu täysistuntoon, jotta koko Euroopan parlamentti voi antaa kannanottonsa eh, siitä, niin silloin on kyse näistä asioista, kuinka esimerkiksi tulevaisuudessa mm, kansallinen ja eurooppalainen valvonta on suhteessa toisensa. Minä en tätä pyytää esittää koska meidän täytyy pysyä toimintakykyisinä, mutta haluan muistuttaa siitä, että ei voida hyväksyä sitä, että tämä parlamentti toimii kuin ajopuu, neuvosto sitä siirtää paikasta toiseen aikapaineiden pohjalta. Meidän täytyy ryhtyä työskentelemään niin, että joko vähät välitämme tästä aikapaineesta tai sitten aikapaineesta huolimatta pystymme silti menemään täysistuntoon. Tämä on tärkeää tulevaisuudessa tälle parlamentille ja meidän on nyt ryhdyttävä tällaiseen uudistusprosessiin. En kuitenkaan halua tänään ryhtyä tätä asiaa estämään, koska silloin meillä olisi vähemmän Euroopan parlamenttia eikä enemmän. Olisin toivonut voivani nyt edetä tähän mandaattikysymykseen. En aikonut antaa kaikille puheenvuoroa. Sosialisteistakin yksi haluaisi puhua. Ja mikäli sinä, Antoli, nyt puhut, niin sitten kaikki muutkin varjoesittäjät haluavat puhua, ja tämä nyt ei oikein käy päinsä. Anteeksi vain, mikäli teillä ei ole työjärjestyspuheenvuoroa, niin nyt kyllä meidän täytyy päättää, annammeko me konsensuspäätöksellä mandaatin mennä kolminkantaneuvotteluihin tavanomaisine neuvottelujoukkueineen puheenjohtaja, esittelijät ja varjoesittelijät kustakin ryhmästä, jotka ovat mukana tuossa neuvotteluryhmässä. Sopiiko tämä näin vai vastustaako joku? Selvä. Täällä on yksi vastalause, joten meidän täytyy nyt äänestää. Äänestämme nyt siitä, suostummeko etenemään tämän mandaatin kanssa – Mikäli sitä kyllä suostutte antamaan mandaatin, jotta päästäisiin ensimmäisen keston sopimuksen puolesta. No otetaan tämä koneellisesti. Kyllä se käy. Äänestys alkaa. Kyllä tarkoittaa sitä, että neuvottelemme ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta ja ei tarkoittaa sitä, että asia viedään täysistuntoon. Kyllä tarkoittaa okei. Okay. Pari ääntä vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 33 puolesta yksi vastaan, viisi tyhjää, joten näin ollen pyrimme sopimukseen ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Puheenjohtajan ominaisuudessa toteaisin, että valiokunta on pystynyt toimimaan erittäin tiukassa aikataulussa. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka istuivat päiväkausia pitkissä pitkissä kokouksissa. Tiedän, kuinka rankkaa tämä on ollut ja monet teistä päivästä päivään istuivat saman pöydän ääressä varmistaakseen sen, että annetusta aikataulusta voidaan pitää kiinni. Me olemme täysimittaisesti kunnioittaneet Ecofinin antamaa mandaattia neljänneltä päivältä joulukuuta. Trilogineuvottelut voidaan aloittaa, koska me teimme tehtävämme. En odottanut mitään osittaista mandaattia, joka vahvistettaisiin neuvoston puolella ei ole, ollut mahdoll- ei ole mahdollista äänestää joulukuussa, mikäli odottelemme siksi, kunnes neuvosto on tehnyt päätöksensä. Eurooppa-neuvosto ei ole osa normaalia lainsäädäntömenettelyä. Me hyväksymme menettelyn, joka on perussopimuksen mukainen. Tämä tarkoittaa sitä, että me neuvottelemme neuvoston kanssa. Tätä me odotamme, ja mikäli näin ei käy, silloin neuvosto tai Eurooppa-neuvosto silloin joutuu ottamaan vastuun siitä, että että joulukuun aikarajasta ei voida pitää kiinni. This is the spirit of the Tämä varmaankin on Ekonin henki ja tämä on se henki, jossa me olemme työtä tehneet, mutta ennen kuin siirrymme seuraavaan äänestykseen, haluaisin myöskin kiittää sihteeristön jäseniä, koska kiitos kuuluu myöskin heidän kovalle työlleen. Tämän avulla me onnistuimme vasta eilen valmistelemaan äänestyslistan. Koko prosessin myötä he olivat hyvin avuliaita, antoivat meille hyviä neuvoja. Myöskin oikeuden yksikkö auttoi meitä paljon. Eli kiitokset kaikille sihteeristöön ja myöskin muille äh, parlamentin virkamiehille. Now we go to, um, what... Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan tärkeään asiaan. Kyseessä on Silvi Goulardin mietintö. Silvi, käsittääkseni sinä olet puheenvuoron. Haluaisin vain sanoa muutaman sanan. Halusin vain selittää miksi viime hetken muutoksia on tullut. Me olemme tehneet töitä viikkokaupalla varjoesittelyiden kanssa ja haluaisin aivan erityisesti heitä kiittää. Ja aivan viime hetkellä tuli pyyntöjä näiltä poliittisilta neuvonantajilta, sherpoilta. Rakentavassa hengessä me sitten olemme pyrkineet ottamaan ne huomioon. Haluan painottaa sitä, että minä olen aina ollut avoin kaikille pyynnöille, mutta minun täytyy sanoa, että näissä asioissa esittelijöiden ja varjoesittelijöiden täytyy olla yhteistyössä kaikkien ryhmien kanssa näiden tekstien suhteen. Ja jälleen kerran kompromissihengessä Pyrin ottamaan huomioon sen, mitä minulta pyydettiin, mutta hyvän työjärjestyksen nimissä meidän tulisi kunnioittaa esittelijöitä ja työntekotapojamme tällä aiheutetaan myöskin turhaa työtaakkaa aikaa sihteeristölle ja avustajille. Eli haluaisin kiittää kaikkia näitä osapuolia, koska esittelijöistä ja varjoesittelijöistä huolimatta he joutuivat hallinnoimaan katastrofitilanteessa tällaisia viime hetken pyyntöjä. No ei tehdä kärpäsestä härkästä. Äänestetään siitä, mistä on sovittu, mutta halusin tämän kuitenkin tuoda esille. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa Elmar Brokille puhuja sanoi saksaksi jotakin. Okay, there are one or two uh, bits that I will have to read. No niin, minun täytyy lukea jotakin kohtia ääneen sitten, kun päästään tuohon Sherpoja koskevan sopimukseen ja tekstin, jonka Silvi on jättänyt, mutta minä selvennän sitten, kerron sitten, missä mennään, kun tullaan siihen kohtaan. Aloitamme äänestyksen ensinnäkin. Suullinen tar- tarkistus kompromissiin A SND-ryhmältä. Sopiiko tämä kaikille tämä suullinen tarkistus? Kukaan ei vastusta, joten näin ollen kompromissi A suullisella tarkistuksella puolesta Va- vastaan Tämä on kompromissitarkistus, ei siis tämä suullinen tarkistus. Silvi, haluatko sinä, että äänestetään suullisesta erikseen? Okei, esittelijä haluaa, että suullisesta tarkistuksesta äänestetään erikseen, joten suullinen tarkistus pelkästään puolesta vastaan tyhjää hylätty tämä suullinen, joten näin ollen kompromissi A ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten suullinen tarkistus kompromissiin F, joten otamme tämän suullisen erikseen. Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Pari ääntä vielä puuttuu. Äänestys päättyy kuitenkin. Hyväksytty Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdassa 6 on suullinen tarkistus kompromissiin M. Esittelijä hän on ollut tämän tehdä, jotta tämä sopisi yhteen Van Römpön Sherpa-raportin kanssa. Luen tämän nyt ääneen, tämän uuden tekstin. Sen lukee, painottaa, että kaikki olemassa olevat tulevat välineet tai toimielimet, jotka ovat tiukasti katsottuna taikka sen suun lähtö osana puitekehystä unionin tasolla täytyy niiden täytyy kaikkien omata demokraattinen legitiimiys. Niiden täytyy olla demokraattisesti legitiimiä. Tämä on tämä suullinen tarkistus, tämä seuraava. mikä tämä hyvä, hyväksytään, niin tämä korvaa kompromissin M, eikö niin? Haluatko joku uudestaan tämän sanamuodon? vai onko nyt selvillä, mistä äänestetään? Teillä on hieman tyhjä ilme silmissänne. No, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen siirrymme tarkistukseen 98. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus sata. Olen kyllä tosin melko varma, että se tuli hylätyksi. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 17 puolesta 23 vastaan, joten hylätty mikä hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Himko 14 puolesta puolesta vielä vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen kyllä, että se hyväksyttiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehkä. 18 puolesta 20 vastaan hylätty. Tarkistus 117. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, mutta luulen, että se hylättiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta 26 vastaan hylätty. Kompromissi U kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa. Kompromissi O, toinen osa, koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 22 vastaan. Toinen osa hylätty. Tarkistus 120 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luulisin. Tarkistetaan Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 vastaan 14. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta. siellä onkin suullinen tarkistus vihreiltä. Siinä on lisätty economic-sana budget-sanan sijaan. Taloudellinen sen sijaan, että budjettitilanne, suullinen tarkistus on tämä. Ja tästä äänestän erikseen puolesta vastaan tyhjää. Suullinen tarkistus on hyväksytty, joten sitten tarkistus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hylättiin, mutta on parempi tarkistaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty mikä hylätty. 17 vastaan 24. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R on suullinen tarkoitus, lisätään sanat, mikäli soveliasta. Äänestetään ensin näistä sanoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. me siis lisää tätä suosta tarkistusta, joten äänestämme kompromissista R ilman tuota suosta tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty todennäköisesti, mutta tarkistetaan koneellisesti. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 22.19. Hylä, hyväksytty kompromissi. Kompromissi R. Siitähän juuri äänestettiin. Ai niin, se olikin osina. Niin olikin. Kompromissi S puolesta vastaan. Nyt tämä on hieman sekava tämä tilanne. Voisitteko hieman keskittyä ja näyttää käseni kunnolla. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hylättiin, mutta parempi tarkistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolme täällä unohtaa koko ajan äänestää. 18 puolesta 21 vastaan. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 170 Siinä on tehty suullinen tarkistus. Siinä Eurozone muutetaan Eurogroup sanaksi, eli eurovyöhyke muutetaan euroryhmäksi. Sopiiko tämä teille? 170 taas uusilla tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Parempi tarkistaa. Äänestämme nyt tarkistuksesta 170. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Raukesi, koska 21-21 äänet menivät tasan. Sitten tarkistus 171 puolesta vastaan Voidaanko tarkistaa koneisesti 171? Tämä ei tullut nyt ihan selväksi. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 26 vastaan. 172 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt meillä on suullinen tarkistus kompromissiin V. And the European Deposit Guarantee mekanismin tänne lisätään, eli talletusten takujärjestelmä suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan kyllä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 25 vastaan, joten hylätty. Kompromissi V sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneisesti 185? 5. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 25 vastaan. Tarkistus 186 puolesta vastaan. Voisitteko näyttää hieman selvemmin? 186 vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. 20-22 äänin hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 ja nämä muut, joilla pyritään poistamaan tämä tar- kohta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Uskoakseni se kyllä hylättiin, taikka ne hylättiin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 20, 21 äänin. Olenpas minä tässä tarkkanäköinen. Minkä sitten mennään? 195 sitten. 195 puolesta. Ootko kaikki nyt selviä siitä, missä mennään vastaan? Tyhjää, hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus 197 tarkistukseen lisätään sanat credible plans, uskottavat suunnitelmat. Credible, credible plans for, eikä tämä suullinen tarkistus erikseen, näin sanoineen. Kaikki, jotka ovat tämän puolesta, vastaan, tyhjää, Noita sanoja ei siis lisätä, joten tarkistus 197 ilman näitä suullisia tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Have you voted? Votes... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus 198 puolesta. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa koneellisesti 213? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 25 vastaan. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kompromissiin Y. Onko tämä alleviivattu osa se, joka tässä pitää lukea? Okay, I'll read out for clarity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 general federal bonds in conjunction with an enhanced European budget. So that's what we're voting. Eli tästä me äänestämme nyt, ja jos me äänestämme tämän puolesta, niin silloin alkuperäinen tarkistus Y raukeaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja täten loppuosa ystä korvataan. Sitten 24, 224, puheenjohtaja korjaa 224, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Jälkimmäinen osa 225. Jälkimmäinen osa 225. Ovatko kaikki äänestäneet? No se raukeaa. 21, 21. Luoja sentään. Sitten 226 puolesta 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hylätyltä, mutta tarkistetaan. Ehkä parempi tarkistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 2020. Eli se hylätään. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri kappale 5 puolesta, para 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKON kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti, koska ilmeisesti kaikki eivät kättänsä nostaneet. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä kaksi ääntä. Äänestys päättyy. Hylät hylätty 15 puolesta 24 vastaan. Korjaan tässä itseäni. Sitten Imko kappale 8 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa, koska täällä eivät kaikki kädet enää nouse. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hylätty 19 puolesta 20 vastaan. Imko kappale 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Imkon kappale 9 täytyy tarkistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy päättyy, kaksi oli äänestämättä, hylätty, 17 puolesta 22 vastaan. Tarkistus 231 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 232 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme 232. Odottakaapahan. Eli aloitetaan uudestaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestäkää. Vielä monta ääntä puuttuu. Kolme, kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 20 vastaan. Alkuperäinen teksti tässä liitteessä ja sen otsikossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissit Z kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, ilmeisesti parempi tarkistaa. Jälkimmäinen osa kompromissit setasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 16 puolesta 22 vastaan. Sitten viime hetken suullinen tarkistus, joka minun on parempi lukea. Se tulee tähän liitteeseen. Tässä puhutaan vaiheesta yksi ja komissio tekee ehdotuksen siitä, että lyhytaikaista velkaa lasketaan liikkeelle seuraavilla periaatteilla osallistuminen jäsenvaltioiden tasolla perustuslakien sääntöjen mukaan komission täytyy ottaa huomioon ne johtopäätökset, joita lopullisessa Van Rompuyn mietinnössä mainitaan aidosta talous- ja rahaunionista. Eli tästä me äänestämme tämän alkuperäisen sijaan. Siis tästä me äänestämme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. En tiedä, miksi tätä kutsutaan liite yksi vaihe yksi kohta yksi. Ja sitten kompromissi AA SDltä. Jälkimmäisessä luetelmakohdassa he lisäävät sanan immediate, eli rajoitetaan jäsenvaltioiden välitön osallistuminen. Ehkä on helpompi, jos me äänestämme näistä erikseen. Eli ne, jotka ovat samaa mieltä siitä, että lisätään sana immediate tähän jälkimmäiseen luetelmaosan kohtaan puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti selvyyden nimissä. Äänestys päättyy. Hylätty 16.25, eli sama sana immediate jää pois. Ja sitten he haluavat myöskin poistaa forfeit fund ja korvata sen sanoilla be adequately penalized. Eli SD-ryhmän suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tämä myöskään ei mene läpi. Ja täten kompromissi AA ilman tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jossakin sivulla 33 on kompromissi AB. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten johdantosan kappale 13, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 14, johdantoosa 14. Äänestys alkaa. Teidän täytyy äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 22.17. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa 17. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty hylätty 18.22. 18 puolesta vastaan tyhjää. Luoja sentään. Meidän täytyy taas tarkistaa. 18. Ovatko kaikki äänestäneet? Siis tarkistamme 18. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt hylätty 15 puolesta 22 vastaan. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli emme tarvitse alkuperäistä tekstiä. Haluatte tarkistaa 21? Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä kolme ääntä puuttuu, kaksi. Äänestys päättyy. Viimeinen mahdollisuus painaa nappia. Hyväksytty 21.18. Ja nyt menemme tarkistukseen 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava koneäänestyksenä. Kaikki eivät nosta käsiään. 22. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 24. Puolesta 15 vastaan 23 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän 24? Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 17 vastaan. 25 puolesta vastaan Tämä on todella vaikeaa, jos ette nosta käsiä. Ne niin 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vas, 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty 19 puolesta 21 vastaan. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä on tarkistus 30 tässä on suullinen tarkistus, että lisätään sinne sanaa consolidation. Kannatetaan kannat, consolidation puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tämän suullisen tarkistuksen kanssa tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ensimmäinen osa tarkistusta 32 on hylätty. Tarkistetaan tämä. Täällä aina vähemmän äänestäjiä. Onko vaatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 16 vastaan. Se on hyväksytty ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus tarkistukseen kaksi seuraavalla. Se sisältää six-packin, tulevan two-packin ja yhteistyöllistetyn ö, finanssipoliittisen sopimuksen, SEUT-sopimuksen 16 artiklan mukaisesti. Anteeksi, mitä tuossa tarkoittaa? Ei tuo ole kyllä englantia. Method. Luulenpa, että se tarkoittaa yhteisön menetelmän mukaisesti. Luulenpa, että sana pitäisi kuulua communitized, mutta ehkä äm, juristilingvistit voivat korjata sen. Uskonpa, että se tarkoittaa menetelmää, No niin, äänestetään nyt tästä suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tämä äänestys koskee ainoastaan tämän suullista lisäystä, ei koko tarkistusta. Hyvä. Tässä on nyt vain kysy tästä suullisesta tarkistuksesta. Jos me emme pidä tästä, mä en ilmeisesti pidä tästä communitarized-sanasta, missä hylätty, eli menemme alkuperäisen tarkistukseen puolesta. Alkuperäinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on vieläkin tarkistus kaksi ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Hyvä. No niin, sitten meidän luulakseni pitäisi mennä kompromissitarkistuksen AE. Minä olen äänestyttänyt kompromissitarkistuksen A2 alkuperäisen tekstin. No niin, ja nyt kompromissi AE. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus KAF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku haluaa tarkistaa tämän. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 18 vastaan. Tämä äänestys riippuu siitä, kuka painaa nappia. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, Rontoson kappale 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa tämän seitsemän? on, tämä on erittäin vaikeaa, jos ette nosta käsiänne ajoissa, koska keskustelette. Tarkistus seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 21 vastaan. Alkuperäinen teksti on tuossa kappaleessa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti johdantosan kappale 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti johdantosan kappale 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni on täällä vielä. No niin, viimeinen mahdollisuus äänestys päättyy. Hyväksyt 19 puolesta, 12 vastaan ja 7 tyhjää. Hyvä Silvi you have to close the meeting and announce the next one. Right. Okay, there's no other business. The next meeting... Muita asioita ei ole. Seuraava kokous on maanantaina 3. joulukuuta kello 15 kello 18.30 ja torstaina äm, 9.12.30.